siirtyä nyt vakavaan äänestystyöhömme. Ensimmäisenä Venäjän päätöslauselma. Ajuptitjevin tapaus. Johdantason kappale 10 alkuperäisessä tekstissä äänet puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Päätösaseman puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrytään Egyptiin. Teloitukset Egyptissä. Johdantoosan kappale G. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. toinen osa. Votul este închis. Äänestys päättyy. Deci adoptat. Hyväksytty. Seurannan johdan osan kappale M alkuperäisestä tekstistä äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Koko päätöslauselman puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siirrytään Haitin päätöslauselmaan. Lapsiorjuus Haitissa. Yhteinen päätöslausema tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Päätösasema kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana torjunta-aineiden lupamenettely unionissa käsittelevän erityisvaliokunnan kokoonpano. Me tunnemme tämän kokoonpanon. Emme ole saaneet mitään tarkistuksia tähän ehdotukseen, joka tuli puheenjohtajakokoukselta. Joten Julistan tämän ehdotuksen hyväksytyksi. Siirrytään Soffolin mietintöön. Haluaisiko joku käyttää puheenvuoron komission ehdotuksen puolesta? Puolesta. Nyt Fjellner saa puhua tätä ehdotusta vastaan. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos puhemies. Minä haluaisin sanoa, että tässä talossa on nyt inflaatio äänestyksissä, neuvottelujen käynnistämisessä valtuutuksen pohjalla, joka on hyväksytty valiokunnassa eikä täysistunnossa. On tietysti, tämä on tietysti järkevää silloin, kun valiokunnassa on hyvin laaja yksimielisyys asiasta, mutta tässä tapauksessa tärkeimmät osat tästä asiasta ovat sellaisia, että vain kolmen äänen erolla päädyttiin tähän tulokseen, mutta siitä huolimatta tänne tulisi myöskin heijastua sitä, mitä äh, valiokunnassa äänestettiin, ja samoin myöskin valiokunnissa, kantavat antavat lausunnon tähän asiaan, kun ajatellaan vaikkapa tässä tapauksessa liikennevaliokunnan ratkaisua. Tässä ei ole kysymys niinkään siitä, miten paljon tietoa pitäisi antaa, jotta voidaan saada selvitettyä, miten paljon kuorma-autoissa syntyy CO2-päästöjä, tai miten paljon tietoa pitäisi paljastaa, jotta kiinalaiset kilpailijat voisivat hyötyä tästä. Mutta tärkeintä on, että Euroopan parlamentin täysistunnon tulisi päättää siitä valtuutuksesta, jolla Euroopan parlamentti menee neuvotteluihin eikä säännöllisesti siirretä tätä ympäristövaliokunnan tai muun valiokunnan päätettäväksi. Siksi meidän pitäisi äänestää äänestysten käynnistämistä vastaan. Vrausa, Kiitos oikein paljon. Haluaisin kysyä uudestaan, haluaako joku puhua tämän päätöksen puolesta? Haluaisiko joku käyttää puheenvuoron? Olemme kuulleet kantoja vastaan. Selvä. Siirrytään äänestämään. Äänet puolesta päätöksen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi siirrymme Daltonin mietintöön. Edustaja Stevens. Tämän päätöksen puolesta. Kuka puhuu esittelijän puolesta? Thank you, President. Kiitos puhemies. Ensinnäkin edustaja Dalton pahoittelee sitä, että hän ei voi olla itse paikalla puhumassa mietinnöstä. Tämä asetus on tärkeä askel, jotta voimme parantaa yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken, kun taistelemme rikollisuutta vastaan ja poistamme porsareikiä. Kyse on tiedonvaihdosta koskien aiempia tuomioita. Tämä on oleellista, jotta luottamus lisääntyy oikeudellisen yhteistyön alalla. On vain oikein, että tiedon tuomioista koskien jäsenvaltioiden kansalaisia ja kolmansien kansalaisia on laadukasta. Tämänhetkisessä järjestelmässä tunnust, tunnistetaan EU-kansalaisten aiemmat tuomiot, mutta tämä ei päde kolmansien maiden kansalaisiin. Tämä aukko on kurottava umpeen. Mietintö sai Libe-valiokunnassa tu, hu, huiman tuen juuri sen takia, että siinä on löydetty tasapaino yksilön suojan välillä ja halutaan varmistaa, että aiemmat tuomiot asian mukaisesti otetaan huomioon. Kyse on siitä, että oikeus- ja lainvalvontaviranomaisilla on mahdollisuus toteuttaa työtään asianmukaisesti. Siinä on myös suojalausekkeita äh, riittävästi on hyvin tärke- äh, merkittävät olosuhteet ja ehdot e- asetettu sille, milloin tätä järjestelmää voidaan käyttää. Tarvitaan suojalausekkeita ja juuri näitä Libe-valiokunta onkin ehdottanut. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Ymmärsin, että Pimenta Lopes haluaa puhua tästä vastaan. Niin, Tätä on käsitelty täysistunnossa. Ja nyt me sitten otamme kantaa mietintöön, joka on tarkoitus esittää täällä täysistunnossa, mutta vain yhtenä kieliversiona englanniksi. Tämä on rikkomus monikielisyyttä vastaan, meidän periaatteitamme vastaan. Kysymys on käännös osastossa, jossa on tapahtunut leikkauksia, ja nyt sitten – näitä asioita ei näe sitä kuin kielellä, mikä ei ole hyväksyttävää. Um, as I was reminded, we... Kuten minulle muistettiin, niin nyt päätet, päätös tehdään valiokunnan päätöksestä, eikä tekstistä sinänsä. Nimenhuuto äänestys alkaa. Votul este închis. Äänestys päättyy. hyväksytty. Seuraavana edustaja Eliasa Balrubialin mietintö. Takuu. Ulkosuhteeseen liittyvien hankkeiden takurasta tarkistus 7 nimenhuutoäänestys alkaa. Otuljeste Enkis Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava Rubialin mietintö. Tarkistus 64. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja sitten kolmas Rubialin mietintö. Tarkistus 6. Nimenhuuto äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 7. Nimenhuuto äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyh- hyväks- hylätty, anteeksi. Tarkistus neljä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt koko päätöslauselma nimenhuolto äänestys. Äänestys alkaa. Votul este închis. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana ihmisoikeustilanne Turkissa. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Viisi. Äänestys alkaa. Tarkistus viisi. Äänestys päättyy. Hylätty. kahdeksan kohtaan on suullinen tarkistus, joka se on teillä äänestyslistassa. Pyytäisin kuitenkin kumpulan Natria käyttämään puheenvuoron. Colleagues, uh, it's on... Hyvät kollegat, kyse on kohdasta kahdeksan, jossa käsitellään journalisteihin kohdistuvaa poliittista painetta kannustaa Turkia luopumaan Aila Albarkia vastaan nostetusta kanteesta. Hänet Turkki irakilainen tuomioistuin on hänen poissaollessaan tuominnut. Kiitos. Onko vastalauseita? Ei. Äänestetään puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen. Nimenhuuta äänestys. Äänestys päättyy. hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 6, nimenhuutoäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Johdantosan kappale M, alkuperäinen teksti puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Koko päätöslauselma puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavana Venezuelan tilanne. Yhteinen päätöslauselma. Äänestys alkaa. Votul este Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana Monogramin tilanne puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Ja lopulta asialle, joka liittyy suoraan elämäämme. Kesäaikasäännökset. Ensimmäinen tarkistus puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus neljä. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt tarkistus kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Päätöslausema kokonaisuudessaan puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy hyväksytty. Kiitos oikein paljon.